kriisialueella on ajatus, jota me vastustamme voimakkaasti. Tämä on muuten monien kansalaisjärjestöjen kanta myös paikan päälle, joten kysyisin kovasti, mistä sosiaalidemokraattien kehitysvaliokunnan edustajan tietonsa saanut. Me haluamme, että tämä ehdotus äänestetään nurin. Kiitos. Kiitos paljon teille, edustaja Kukan. Thank you. Minuutti. Kiitos puhemies. Hyvää iltaa, komission jäsenet. Haluaisin kiittää esittelyitä heidän tekemästään työstä tässä asiassa. Kun näin komission ehdotuksen ensimmäistä kertaa, niin suhtaudun siihen aika skeptisesti. Olen entinen Euroopan turvallisuus- ja naapuruspolitiikan esittelijä. Minusta oli vaikea yhdistää eri välineitä yhden, yhteen kokonaisuuteen, erityisesti liittyen naapuruspolitiikkaan, pitää muistaa tämän välineen alkuperäinen filosofia. Ideana on, että se koskee nimenomaan naapuruskumppaneitamme. Meidän mielestämme minun mielestäni pitäisi lähteä liikkeelle siitä periaatteesta, että saadaan lisää, jos annetaan lisää. Eli kun pyritään panostamaan demokratiaan ja ihmisoikeuksiin eh, ja taloushallinnon uudistamiseen, oikeuslaitoksen uudistamiseen, niin voi saada lisää. Pitää myös löytää oikeat puitteet, joissa voidaan puhua tästä enemmän enemmästä periaatteesta. Ja Euroopan parlamentti pitäisi ottaa paremmin mukaan välineen suunnitteluun ja valvontaan. Kiitos. Ähm, Kiitos paljon. Seuraavana edustaja Kosta. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia esittelijöille. Uusi väline ulkosuhdehallinnossa, joka liittyy myöskin naapuruspolitiikkaan. Tässähän nyt ei saa sekoittaa tavoitteita eri politiikan aloja, mutta tämä on osoitus siitä, että olemme kiinnittäneet uutta huomiota – yhteistyöhön, kun ajatellaan esimerkiksi kulttuuri- ja koulutusalaa. Ja tässä on korostettu myös uutta strategiaa, joka liittyy kansainvälisiin kulttuurisuhteisiin. Nehän ovat aivan keskeisiä, jos Eurooppa haluaa pysyä globaalina toimijana. Ja ensimmäistä kertaa kansainvälisellä välineellä voidaan ohjata määrärahoja myöskin esimerkiksi Erasmus-toimintaa, Erasmus toimintaa erasmus mundus kolmansien maiden kanssa. Tätähän esimerkiksi afrikkalaiset nuoret ovat kovasti halunneet. Ja mukaan on otettu kulttuurivaliokunnan ehdotus, jolla vahvistetaan kansainvälisiä kahdenvälisiä suhteita EUn ja kolmansien maiden välillä. Ja kaikissa kahdenvälisissä suhteissa myöskin kun otetaan huomioon Euroopan uusi kulttuuriagenda. Nämä ovat tärkeitä asioita, kun ajatellaan kulttuurin välistä yhteistyötä ja meidän täytyy muistaa, mikä on eri toimijoiden rooli. Tällä tavalla voidaan lähentää eri kansalaisyhteiskuntia. Kiitos. Kiitos. Kiitos edustaja Andri Kiene. Užsienio politikoje ypatingai svarbus testinumas ja nuoseklumas. Kiitos. Jatkuvuus on todella tärkeä ja yhdenmukaisuus, jos ajatellaan ulko- Suhde välineiden käyttöä ja varoja, niin kaikki tämä on tärkeää. Tämä naapuruskehitys kehitys, yhteistyön väline sisältää nämä kaikki. Tästä on tänään puhuttu paljon. Kolme valiokuntaa ja neljä esittelijää työskenteli tämän asian kimpussa. Mutta tässä meillä on kuitenkin joitain epäilyksiä, jos ajatellaan EUn rahoitusta tälle välineelle, myös naapuruspolitiikalle. Tämä on avainasemassa. Tämä politiikka se löytyy perustamissopimuksistamme. Ja tärkeää, että siellä annetaan lisää rahaa, mutta selvyyttä ei kuitenkaan tässä ole tarpeeksi, eikä yhteisymmärrystä Euroopan komission ja parlamentin välillä sisällä. Ja kolmanneksi, jos ajatellaan sitä, kuinka hyvin tämä väline sopii yhteen meidän kauppatavoitteisimme ja myös siihen, että pitää monenvälistä kauppajärjestelmää valvoa. Ei. Kiitos. Edustaja Benifei, minuutti. Kiitoksia, puhemies. Ehdotus yhdistää naapuruusväline ja muut välineet. Tämä on hyvin tärkeää, kun ajatellaan Euroopan ulkoista toimintaa, mutta siihen liittyy myös huolenaiheita. Parlamentin työn ansiosta teksti on nyt paljon parempi. Tässä on lisätty resursseja se on pyyntöjen mukainen ja olemme erityisen onnellisia siitä, että mukaan on otettu työryhmän suositukset koskien ulkoisia rahoitusvälineitä. Esimerkiksi kun ajatellaan parlamentin roolia ja parlamentaarista valvontaa, kun päätet tehdä päätöksiä menoista, ja meidän täytyy edelleen yksinkertaistaa näitä menettelyitä. Naapuruspolitiikassa on keskitytty tiettyihin ehtoihin, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin. Ne ovat ennakkoehto, jotta saisi rahoitusta EUlta. EU pitää saada takaisin uskottavuutta ulkoisessa toiminnassaan. Meidän täytyy muistaa omat arvomme myöskin silloin, kun kyseessä ovat kansalliset strategiset kysymykset. Meidän täytyy yhdessä edetä ja meidän pitää toimia rakentavalla tavalla yhdessä ja meidän täytyy kehittää rauhanomaista naapuruspolitiikkaa ja meidän täytyy torjua sitä uuskolonialistista toimintaa, jota esiintyy muualla maailmassa. Jedna minuta. Kiitos. Edustaja Petele minuutti. Kiitos puhemies. Komission jäsen, hyvät kollegat. Tämä väline on ollut hyvin tärkeä hyvin pitkään, kun ajatellaan arvojamme ja periaatteitamme. On kunnianhimoista yhdistellä näitä rahoitusvälineitä – ja ottaa käyttöön joustoa, kun ajatellaan kehityspolitiikan tukemista. Mutta demokraattinen vastuuvelvollisuus ja valvonnan mahdollisuus ovat myös tärkeitä asioita. Olen tukenut edustaja Predan tarkistuksia, joissa halutaan erityistä välinettä naapuruuspolitiikalle – Niissä painotetaan myös sitä, miten tärkeää on huolehtia suhteista EUn ja naapurimaiden kesken. Pitäisi kiinnittää erityishuomiota naapuruspolitiikkaamme. Ja se pitäisi nähdä siis erillisenä muusta kehityspolitiikasta. Kiitos. Kiitokset eh, edustaja Peterle. Ja nyt haluan antaa puheenvuoron edustaja Enrique Guerrero Salomille. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies jos oikealla tavalla käytetään, mutta ainoastaan jos käytetään oikealla tavalla tätä välinettä, niin siitä saattaa olla apua, jotta EUn ääni olisi kuuluvampi ja yhtenäisempi EUn ulkopuolella ja myöskin EUn sisäpuolella. Jos halutaan käyttää tätä ääntä ja edistää demokraattisia arvoja, kestävyyttä, ihmisoikeuksien puolustamista, yhteistyötä, rauhaa ja vakautta. Esittelijänä olen viime aikoina todennut, millä tavalla humanitaarinen kriisi on muuttanut muotoaan. Kriiseistä on tullut hyvin pitkäkestoisia ja poliittiset ratkaisut ja toiminta on yhtä tärkeää kuin välitön apu, jolla vastataan ihmisten välittömiin tarpeisiin. Jos EU käyttää tätä välinettä rauhan ylläpitämiseen, niin silloin se ansaitsee sen tuen, jota huomenna sille annamme äänestyksessä. Kiitokset kollega Guerrero Salom. Ja sitten seuraavaksi puhuu edustaja Bogdan Strojewski. Olkaa hyvä, teillä on yksi minuutti o ile dobrze pamiętam dotychczasowe instrumenty działań. Kiitos oikein paljon. Jos oikein muistan, niin ulkosuhdevälineet, jotka meillä aikaisemmin oli, ne menevät ensi vuonna umpeen, eli niiden tilalle tarvitaan jotain uutta. Ja on oikein hyvä, että reagoimme tähän asiaan, me opimme virheistämme ja voimme näitä parantaa. 90 miljardia euroa melkein on kyseessä. Eli tässä nyt todellakin on mukautettavana hyvin niihin tarpeisiin, joita on henkilöille, jotka niistä saavat hyötyä. Meidän pitää poistaa köyhyyttä ja lisätä demokratiaa ja tasapainottaa taloutta. Ja kulttuurivaliokunnan nimissä haluaisin korostaa sitä, että me tarvitsemme inklusiivisia välineitä, kuten Erasmus Plus tai Horisontti 2020. Olen sitä mieltä, että jos me käytämme kulttuuria oikein ja kulttuuriteollisuutta ja koulutusta kunnolla, niin sitten tästä tulee tehokkaampi väline. Kiitokset edustaja Zdrojevskille. Ja sitten seuraavaksi puhuu edustaja Niina Gill. Teilläkin on yksi minuutti. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, komission jäsenet. Monella tapaa muuttuvat globaalit haasteet painottavat sitä, että EUn on oltava tehokkaampi globaali toimija – Ulkosuhdevälineiden uudelleenmuodostaminen on yksi tärkeä seikka, mutta meidän pitäisi keskittyä enemmän politiikkaan ja ohjelmoinnin koordinointiin jäsenvaltioiden kesken. Huomaan, että komissio ehdottaa yhtä välinettä ja luotan siihen, että samalla huolehditaan parlamentin valvontaoikeudesta. Kysymykseni komissiolle. Tekeekö komissio yhteistyötä parlamentin kanssa, että voidaan sopia siitä, mistä syystä keskeytetään, miten keskeytetään tuki, jos ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu. Tässä halutaan parempaan linjaan tulevat investoinnit Pariisin sopimuksen tavoitteiden kanssa. Sitoutuuko komissio meidän tavoitteisiimme, jotka koskevat ympäristömenoja esimerkiksi? Ja parlamentti haluaa rajan sille, miten tuetaan sotilaallisia toimia, jotta voidaan puhua enemmän – taloudesta kuin armeijan toimista. Toivottavasti komissio tukee. Kiitos. Kiitokset kollega Gill. Sitten seuraavan puheenvuoron saa edustaja Ziljana Sofko. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chairman and the Commissioner. Kiitoksia puhemies komission jäsen. Kuten EUn globaalissa strategiassa on todettu, yhtenäisyytemme ei koskaan ole ollut näin haastettuna – meidän täytyy varmistaa osallistavampi eurooppalainen lähestymistapa ulkoisessa toiminnassa, ja meillä pitää olla tiivimpää kehitysyhteistyötä. Meidän on maksimoitava lisäarvo ja jaettava kaikkien jäsenvaltioiden asiantuntemus. Yhdessä saamme aikaan enemmän kuin yksikään jäsenvaltio yksin. Jotta tavoitteeseen päästäisiin, minä ja monet kollegat eri poliittisista ryhmistä esitimme tarkistuksen 555, jossa pyritään siihen, että edistetään yhteistyötä ja lisätään kapasiteettiamme. Kollegat, meidän täytyy tär- käyttää nyt tätä mahdollisuutta seuraavissa monivuotisissa rahoituskehyksissä ja erityisesti naapuruuden kehittämisvälineessä. Meidän täytyy edistää eurooppalaista osaamista ja meidän täytyy toimia tehokkaasti yhdessä. Kiitos. Kiitos kollega Zofko ja nyt sitten annan puheenvuoron edustaja cecile kiengelle. yksi minuutti olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsen. Köyhyyden poistaminen on kehitysyhteistyön tärkein tavoite. EUn ulkoinen toiminta liittyy suuriin globaaleihin haasteisiin, erityisesti Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamiseen. Kun hyväksytään naapurusväline Tällä tavalla otamme uuden askeleen, kun ajatellaan köyhyyden poistamista sekä taloudellisesti, demokraattisesti, sosiaalisesti että ympäristöllisesti. Uusi ja kunnianhimoinen väline antaa meille mahdollisuuden toimia ponnekkaammin, kun ajattelemme universaaleja arvoja, demokratiaa oikeusvaltioperiaatetta, ihmisarvoja, sosiaalitaloudellista integraatiota ja ympäristön suojelua. Yhtenäisyys ei tarkoita monimuotoisuuden puutetta. Maantieteelliset prioriteetit ovat edelleen keskeisiä, esimerkiksi uudet sopimukset, joita on solmittu AKT-maiden kanssa. Innovatiivisuuden kautta EU on voimakkaampi kansainvälisellä tasolla ja ainoastaan tiukkaa ja yhtenäinen viesti on siellä tehokas. Kiitos. Kiitos kollega Kienge. Ja nyt sitten siirrymme näihin puheenvuorolistan ulkopuolisiin puhujapyyntöihin ja eh, voidaan kaikki nämä myöntää. Ensimmäiseksi edustaja Mihaela Soidrovaa, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Kiitos paljon puhemies. Olen kuunnellut hyvin tarkkaan tätä keskustelua ja keskustelu osoittaa sen, että ei ole nyt ihan yhtä mieltä siitä, miltä tämän välineen tulisi näyttää. Kuitenkin kyse on hyvin merkittävästä välineestä. Ajatellen EUta ja EUn naapurimaita. Tämä on hyvin suuri väline, joka – voi muuttaa tilannetta paikan päällä. Se voi olla mukana auttamassa kehitystä kolmansissa maissa. Voidaan ehkä välttää myös tulevat siirtolaisuuskriisit. Siksi on hyvin tärkeää, että väline valmistellaan hyvin ennen seuraavaa ohjelmointikautta. Ymmärrän, että komissio haluaa välineestä tehokkaamman ja siksi on yhdistetty useampi väline yhdeksi, mutta tämä pitäisi hoitaa järkevällä tapaa. Tämän välinen pitäisi olla avoimempi ja käyttävä ystävällisempi tuen saajien mielestä. Kansalaisjärjestöt pelkäävät nykytuen poistumista ja siksi tuen tarkistusta siitä aiheesta ja naapurusohjelmalle oma ohjelma. Kiitos edustaja Soidrovaa Ja sitten edustaja Julie Ward, olkaa hyvä, yksi minuutti putin. ajatellaan Trumpia ja Bolsonaroa ja Putinin agentteja, jotka puuttuvat demokraattisiin prosesseihin, kansainvälinen yhteistyö ja tuki naapurimaille ei ole koskaan ollut niin tärkeää. On hieno nähdä, että kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan suositukset ovat mukana tässä loppuversiossa, josta äänestämme esimerkiksi parlamenttiin kannasta kannattaa sitä, että uutta välintä voidaan käyttää Luovan Euroopan Erasmus Plusan hankkeisiin. Näin voidaan selkeästi vahvistaa EUn ulkosuhteiden ulottuvuutta ja saada ihmisten välille kontaktia. Tämä on tärkeää, jos halutaan ymmärrystä ja luottamusta. Näin voidaan edistää rauhaa ja demokratiaa kun eh, demokratia on hauras konfliktien jälkeen usein nimenomaan kulttuuriurheilu eh, saa aikaiseksi pohjan yhteiskunnan jälleenrakentamiselle. Kiitokset kollega Ward. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Jordi Solelle. Olkaa hyvä, yksi minuutti. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, puhemies. Täytyy muistaa, uuden välin osalta, että olemassa olevat rahoitusvälineet tulevat yksinkertaistumaan. Varoja myöskin lisätään, joten EUsta tulee tehokkaampi toimija. Mutta meidän täytyy miettiä seuraavaa kysymystä. Edistetäänkö tällä välineellä lähinnä EUn geopoliittisia ja taloudellisia intressejä vai edistetäänkö sillä kansainvälisesti tunnustettuja periaatteita, jotka liittyvät kehitysapuun ja kansainväliseen yhteistyöhön. Eli toisin sanoen, tuleeko tästä väline, jolla kehitysavusta voidaan tehdä ehdollista, kun ajatellaan vaikka maahanmuuttopolitiikkaa, tai edistetäänkö sillä EUn talousetuja, vai onko se väline, jolla torjutaan ilmastonmuutosta ja köyhyyttä kaikkialla, edistetään ihmisoikeuksia ja demokratiaa ja ehkäistään konflikteja. Meidän täytyy varmistaa, että tämän välineen prioriteetit ja tavoitteet käytännössä ovat oikeita. Kiitos. Kiitokset edustaja Sole. Ja sitten viimeiseksi edustaja Stanislav Polčak. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Kiitos paljon, arvoisa puhemies, että sain puheenvuoron. Minä näin naapuruuspolitiikan ja kehityspolitiikan myös turvallisuusvälineinä. Meidän on huolehdittava turvallisuudestamme sisäisesti ja ulkoisesti. Siksi pidän hyvänä näitä budjettivaroja, jotka kootaan nyt uuteen välineeseen. Minä uskon, että monia välineitä yhdistelemällä saadaan lisätehoa aikaiseksi – ja toivon, että näin vähenee myös hallinnollinen taakka. Joka torstai täällä puhumme ihmisoikeusrikkomuksista monissa maailmankolkissa. Ja minusta tuntuu, että poliittisen ehdollisuuden kautta, sitä kautta, että vaaditaan demokratian periaatteiden kunnioittamista, uskon, että voimme edistää arvojamme, kun saadaan tätä ehdollisuutta mukaan. Kiitos

menestyksekkäästi saitte parlamentin ensimmäisen kannan näin nopeasti valmiiksi. Tämä mahdollistaa neuvotteluiden aloittamisen heti kun neuvosto on valmiina. Me Euroopan komissiossa olemme täysin vakuuttuneita siitä, että johdonmukainen, vastuullinen NDIC-väline on tärkeä, kun pyritään tavoitteisiimme ja sitoumuksiimme, joita on tehty EUn globaalin strategian puitteissa ja EUn kehityskonsensuksessa ja Agenda 2030 osalta. Minä haluan toistaa sen, että tämä työ tehdään kaikkein parhaiten tämän uuden välineen kautta niin, että turvataan tietyt toimet ja poliittinen merkitys, joka liittyy jokaisen maantieteelliseen alueeseen tai politiikan alaan mukaan lukien ihmisoikeudet ja demokratia. Meidän mielestämme mikä tahansa tarkistus, joka saattaisi haitata tai lähteä purkamaan johdonmukaista uuden välineen rakennetta, johtaisi vain siihen, että syntyy epäjohdonmukaisuutta ja vastakkainasettelua meidän poliittisten tavoitteidemme ja rahoituskapasiteetin välillä. Rahoitusta tarvitaan, jotta tavoitteisiin voidaan päästä. Tässä mielessä suhtaudun luottavaisesti siihen, että itsenäisen rahoitusvälineen olemassaolo ei lisäisi mitään tärkeää EU-politiikkaan, vaan paras tapa päästä politiikan silloista eroon on huolehtia aidosta johdonmukaisuudesta myös rahoituksen osalta, rahoitusvälineiden osalta. Lisäksi haluaisin kiinnittää huomionne, arvon jäsenet, siihen, että rahoitusvälineet komission ehdottamassa muodossa täysin noudattelevat meidän kehitysprioriteettejamme. Sitä kehitystyötä, joka on EUn konsensuksessa tästä aiheesta – ihmisoikeuksiin perustuva lähestymistapa, siis köyhyyden poistaminen ja sääntöperustainen demokraattinen lähestymistapa kaikkiin kumppanuusmaihin. Nämä ovat edelleen tärkeitä olemassa olevia osia, kun ajatellaan tämän politiikan täytäntöönpanoja ja tätä rahoitusvälinettä. Haluaisin myös sanoa kaikille niille arvon jäsenille, jotka ovat tuoneet esiin huolensa, joka liittyy mahdollisesti siihen, että kehitysvaroja käytetään sotilaallisiin tarkoitusperiin, niin haluaisin viitata perustussopimuksiimme. Kaikenlaiset EUn rahoittamat, EUn budjetin rahoittamat sotilaalliset toimet on tehty siellä mahdottomaksi, joten ne eivät todellakaan tule osaksi kehityspolitiikkaamme. Lisäksi haluaisin jälleen kerran painottaa sitä, että tavoitteemme, joita komission ehdottanut, ovat oikeassa tasapainossa. Sillä otetaan huomioon poliittinen kunnianhimo jokaisella eri politiikan alalla ja maantieteellisellä alueella. Ja otetaan huomioon myös se jousto, joka on tarpeen, jotta voidaan tehokkaimmin päästä sitoumuksia toteuttamaan. Lopulta haluaisin vakuuttaa jälleen kerran teidät siitä, että me olemme valmiita avoimeen vuoropuheluun, jotta löydetään reilu ja tasapainoinen ratkaisu, jotta voidaan vahvistaa parlamentin roolia valvonnassa ja poliittisessa ohjauksessa. Kiitos oikein paljon jälleen. Odotamme kaikki mielenkiinnolla huomista äänestystä. Kiitos. Mimitsa. Ja nyt sitten annamme puheenvuoron takaisin esittelijöille. Meillä on neljä esittelijää. Ensiksi eh, kollega Pier Antonio Panzeri. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Ihan lyhykäisesti. Globaali näkemys ja alakohtaisista maantieteellisistä tavoitteista kiinni pitäminen johtaa tähän valintaan, jonka olemme tehneet. Eli en nyt oikein ymmärrä, miksi tiettyjä huolenaiheita on tuotu esiin. Meidän ei tarvitse pelätä haasteita, joita tällä välineellä ratkotaan. Kun olemme viime kuukausina puhuneet tästä, ja monet ovat pitäneet naapuruspolitiikkaa tärkeänä, mutta tosiasiassa he ovatkin valmiita uhraamaan nämä asiat oikeiston etujen hyväksi. Meidän täytyy ottaa mukaan kaikki välineet tähän uuteen. Ja sitten hallinto on keskeistä. Olemme halunneet saada enemmän valvontaa Euroopan parlamenttiin delegoitujen säädösten ja strategisen vuoropuhelun kautta, jota käydään ennen kuin tehdään ohjelmointipäätöksiä, ja se on hyvin tärkeää. Ja kukaan ei korostanut tätä kohtaa, joka liittyy avoimuuteen ja siihen mahdollisuuteen, että Euroopan parlamentti on mukana päätöksenteossa. No sitten en ymmärrä sitä, miten jotkut ovat tulkinneet tämän tekstin, eli että joillain välineillä vain tähdätään maahanmuuton pysäyttämiseen. Tässä nyt on unohdettu todelliset tärkeät kysymykset tämän välineen osalta. Tällä tavalla haluamme toimia globaalilla tavalla EU:ssa. Ja sitten vielä pari sanaa komissiolle. On selvää, että Euroopan parlamentissa on ollut hiukan ongelmia tässä asiassa, ja meidän täytyy varmistaa laadukkuus sekä ulkopolitiikassa että kehityspolitiikassa EU:ssa. Meidän täytyy osoittaa nyt johdonmukaisuutta ja kykyä toimia, joita viime vuosina ei ole riittävästi ollut. Edustaja Panseri ja nyt kuulemme sitten toisenkin ulkoasiainvaliokunnan esittelijän puheenvuoron. Edustaja Christian Preda, olkaa hyvä. Euh, euh, Kiitos puhemies. Minä haluaisin puhua siitä tarkoituksesta, jonka esitin EPPn nimissä päätöslauselmaehdotukseen. Ja tässä ei haluta mitenkään purkaa sitä, mitä on yhdessä saatu aikaiseksi kahdeksassa kuukaudessa. Me olemme itse asiassa parantaneet naapuruusasioita. Tässä on varoja lisätty 24 prosenttia. Me olemme vahvistaneet myös naapuruuspuitteistoa ja se on meidän prioriteettimme. Ja haluamme lähteä liikkeelle myös tuloksista. Tämä on yksi tärkeitä pilareita naapuruspolitiikassa, mutta kuitenkin on myös oltava realistisia ja sanottava asiat niin kuin ne ovat. Eli ovi on yhä auki sellaiselle naapurusvälineelle, joka on erillinen. Tiedetään, että neuvostossa jäsenvaltiot ovat vielä erimielisiä tästä asiasta ja pitää koko ajan pitää kaikki mahdollisuudet avoimina seuraavaa parlamenttia varten, joka sitten lähtee asiasta neuvottelemaan. Sillä pitipä asiasta tai ei, niin eh, tällä hetkellä tämä eh, väline on kolossi joka on hyvin hauras. Ja haluaisin vielä mainita erään seikan, niin kuin Pantserikin teki neuvotteluissa oli sellainen eh, mahdollisuus, että eh, kehitysvaliokunta olisi ottanut tämän asian ainoastaan kehitysnäkökulmasta esille ja siellä, jota tehtiin ehdotuksia, niin kuin Pantseri sanoi, uskomattomia asioita, eli poistettiin Pohjois-Afrikan maat eh, naapurus, etelänaapuruspolitiikasta ja sinne jätettiin ainoastaan etelänaapureina Lähi-idän maat. Ja sama asia itäänpäin. Mutta ei tämä näin voi olla, ei tällaista voi hyväksyä. Mutta olen kuitenkin, he ovat kuitenkin pyrkineet todellakin ottamaan itselleen tämän kansainvälisen yhteistyön ajatuksen ja olisi unohdettu kokonaan naapuruspolitiikka. Ja minusta pitää olla aina poliittinen lähtökohta. Naapurit ovat tärkeämpiä kuin kaikki muut, jos ajatellaan näitä rahoitusvälineitä. Ei saa jättää tätä huomiota. Ei voi unohtaa ja uhrata Euroopan naapureita jonkun abstraktin intressin nimissä, jotta saataisiin lisää rahaa unelmien rahoittamiseen. Se ei ole ollenkaan pragmatismia. Kiitos edustaja Preda. Ja sitten käännyn ähm, kehitysvaliokunnan esittelijöiden puoleen ensimmäiseksi edustaja Frank Engel. Olkaa hyvä Kiitoksia, puheenjohtaja. No, en nyt ota sitä, mitä juuri sanottiin henkilökohtaisesti. Tänä iltana olemme kuulleet taas äärivasemmiston älyttömyyksistä. Niitä olemme joutuneet sietämään viime kuukausina, eli tämä on sotilasväline ja tämä on väline, jolla estetään maahanmuuttoa. No, mikään tästä ei tietenkään ole totta. Tämä on hyvin tärkeä väline, jonka avulla – voidaan vihdoinkin toteuttaa Afrikka-strategiaa, josta puhutaan kaikissa huippukouksissa parin vuoden ajan, mutta koska rahoitusta ei ole löytynyt, niin se ei ole toteutunut. Tällä tavalla meillä voi myöskin olla erilaista toimintaa näiden eri alueiden kanssa naapuruspolitiikassa ja toisaalta sitten yhteistyöpolitiikan alalla. Ja tämä on hyvin järkevää koska nykymaailmassa ei oikein voida enää erottaa Algeria, Nigeriasta tai Libyaa, Chadista tai Marokkoa, Mauritaniasta. Meidän täytyy muistaa, että nämä yhteydet eri alueiden välillä, eri politiikan alojen alaisuudessa, nämä ovat myöskin johdonmukaista. Meidän täytyy katsoa myös, miten voidaan jatkaa kumppanuutta AKT-maiden kanssa – ja ensi vuodesta lähtien hän, meidän täytyy korvata kotonnon sopimus jollain uudella. Emme nyt tiedä vielä tarkkaan, mitä se tulee olemaan, mutta tulevaisuudessa väline, joka tällä hetkellä meillä on pöydällä, mahdollistaa toiminnan kaikissa tapauksissa. Eli kaiken kaikkiaan tämä on hyvä väline myös siksi, että siinä mukana on naapuruuspolitiikka. Ja huomenna kun lähdemme täältä Nämä fetisismit eivät meitä auta niin paljon kuin poliittinen realismi. Eli kaikessa ulkopolitiikassa pitää olla johdonmukaista rahoitusta ja kunnianhimoa. Kiitos. Kiitos edustaja Engel ja sitten toinenkin kehitysvaliokunnan esittelijä saa puheenvuoron edustaja Charles Görens, olkaa hyvä Kiitos puhemies. Minun on taas kerran sanottava, että neljän rinnakkaisesittelijän kesken olemme hyvin avoimesti keskustelleet ja rehellisesti me olemme esittäneet argumenttimme ja merkittävää on loppukompromissi ja se, että lähdetään syyttämään yhtä tai toista siitä, että on omia ajatuksia mennyt eteenpäin, ei ole nyt enää merkittävää. Me olemme tässä äh, rakentavasti työskennelleet, sen haluan muistaa tästä työstämme. Ja sitten toiseksi olen kuullut täällä joitain ajatuksia, jotka voivat esittää ainoastaan sellaiset kollegat, jotka eivät ole mietintöä lukeneet. Minä olen lukenut tämän mietinnön, olen ollut mukana sitä laatimassa ja jotkut kommentit ovat täysin perusteettomia. Jotkut sanovat, että tässä ei aseta kehitystä ykkösijalle ja kuitenkin olemme sopineet, että 95 prosenttia välineistä menee kehitykselle ja jopa naapuruspolitiikassa suurin osa on kehitykseen varattuja rahoja. Ei siis voi sanoa meille, että kyseessä ei olisi kehitysväline. Maantieteelliset pilarit on vahvistettu. Ei tässä ole mitään eroa edelliseen politiikkaan. Tässä on uudenlainen metodi. Meillä on kaikki nämä varat yhdistetty yhteen kokonaisuuteen ja näin komissio pystyy paremmin tekemään töitä. Me olemme myös antaneet Euroopan parlamentille uutta toimivaltaa. Kun sanotaan, että olisi voitu tehdä lisää kehityksen edistämiseksi, niin haluaisin yhden asian tehdä selväksi. Tässä välineessä olemme tehneet todellakin kaikkemme ja olemme pyrkineet vielä pidemmälle menemään. Ja jos halutaan antaa lisää kehitysvaroja EUn ulkopolitiikkaan, niin sitten niitä on pyydettävä jäsenvaltiolta. Nehän ovat eh, luvanneet antaa 0,7 prosenttia julkiseen kehitysapuun. Ja jos jäsenvaltiot todellakin toimisivat lupaustensa mukaisesti ja tekisivät läheistä yhteistyötä komission kanssa, siis jos pitäydyttäisiin näihin lupauksiin, niin sitten voitaisiin seuraavalla kaudella saada ainakin 200 miljardia lisää euroa Euroopan kehityspolitiikkaan. Eli ei pidä tätä syytöstä esittää Brysselin tai Strasbourgin suuntaan, mutta mennään Berliiniin, Pariisiin, Madridiin, Varsovaan, Prahaan, Lissaboniin, kaikkialle sinne, missä ei pitäydytä näihin sitoumuksiin. Jos halutaan EUsta tehdä todellinen kehitystoimija, niin sitten pitää ymmärtää se, että Euroopan unioni ei ole ainoastaan komissio, vaan myös jäsenvaltiot. Ja on todella harmista joutua muistuttamaan näistä itsestäänselvyyksistä. Eli tältä osin mielestäni tekemämme työ tekee mahdolliseksi sen, että kolmikantaneuvotteluissa panoudutaan näihin asioissa ja pystytään neuvoston kanssa sitten keskustelemaan. Neuvosto ei nyt ole vielä läksyään lukenut, toivottavasti ne tehdään ja toivottavasti me emme ole liian erimielisiä. Kiitokset esittelijä Görensille tästä asiasta on nyt keskustelu päättynyt ja äänestys toimitetaan huomenna. voimme siirtyä esityslistalla eteenpäin ja meillä onkin esityslistalla seuraavana eh, edustajien salafranca snchez neira ja fleckenstein mietintö joka koskee liittymistä valmistelevaa tukivälinettä niin sanottu ipa eh, kolmonen ja aivan ensimmäiseksi annan puheenvuoron esittelijöille. edustaja salafranca snchez neira teillä on neljä minuuttia esittelijänä olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puhemies, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin kiittää yhteisesittelijä Fleckensteinia erinomaisesta yhteistyöstä, jota meillä on ollut. Ja tämä voidaan tulkita malliksi siitä, miten poliittiset ryhmät voivat päästä yhteisymmärrykseen. Eli haluaisin kiittää myöskin varjoesittelijöitä ja komission jäsen. Haluaisin muistuttaa tämän mietinnön tärkeimmistä kohdista. Jotkut kollegat puhuivat tästä. Eli tämä vaaliprosessi, joka lähestyy. Ja sitten tämän asetuksen nimi luettelo mahdollisista edunsaajista ja toivottavasti tulevissa keskusteluissa ja neuvotteluissa voidaan sitten hälventää näitä epäilyksiä, joita tietyillä kollegoilla on. Ensinnäkin täytyy korostaa, kuinka tärkeä tämän välinen rahoitus on. Kyse on 15 miljardista ja se on valtava summa. Ja sillä tuetaan poliittisia, hallinnollisia ja taloudellisia ja oikeudellisia uudistuksia, joita täytyy tehdä maissa, jotka valmistelevat liittymistä Euroopan unioniin. Ja puhemies, tällä tavalla voimme myöskin tukea kaikkea, joka liittyy rakenneuudistuksiin, julkishallintoon ja tiettyihin aloihin, jotka ovat tärkeitä meille, esimerkiksi perusoikeudet, ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate. Ja sitten nämä toiminta-alat liittyvät kehityspolitiikkaan, maatalouspolitiikkaan, innovaatioon, tutkimukseen, kehitysyhteistyöpolitiikkaan, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja erityisesti, puhemies, kaikkeen, joka liittyy alueiden välisiin ja rajat ylittäviin yhteistyöhankkeisiin. Väline on erilainen kuin aikaisemmat. Ensinnäkin tässä on tasapuolinen jako, suora ja välillinen hallinto ja tarve syventää kaikkea sitä, mikä liittyy rahoituksen näkyvyyteen EU:ssa. Ja toisaalta haluaisin vielä korostaa tukea, kuten Euroopan parlamentti aikaisemmin totesi, Eli tämä on naapuruspolitiikan ja yhteistyön väline. Ja jolla tavalla, tällä tavalla yritetään vahvistaa parlamentin kapasiteetteja. Meidän täytyy katsoa näitä määrärahoja vuositasolla neuvoston kanssa ja komissiossa täytyy sitten ymmärtää myöskin parlamentin hyväksymät päätöslauselmat. Parlamentti on mukana tämän ohjelmoinnin suunnittelemassa ja parlamentilla on delegoituiden säädösten kautta suurempi rooli. Ja nyt voidaan käydä todellista strategista vuoropuhelua, jossa parlamenttineuvosto ja komissio voivat toimia omissa roolissaan. Ja sitten lopuksi vielä yksi asia. Olemme löytäneet tasapainoisen tavan yhdistää rooli, joka on komissiolla ja ulkosuhdehallinnolla, kun kehitetään kaikkea sitä, mikä liittyy tähän rahoitusvälineeseen. Ja komission jäsen toivon, että myöhemmässä vaiheessa, kun esittelette meille tämän lainsäädäntöohjelman, voimme jatkaa yhteistyötä, jotta tästä välineestä todellakin tulisi keskeinen väline kaikille näille maille. Ja lopuksi Fleckensteinille vielä haluaisin sanoa, että toivottavasti tulevina viikkoina voimme jatkaa yhteistyötä neuvotteluissa, jotta pystyisimme viemään päätökseen tämän tarvittavan ja tehokkaan välineen. Kiitos. Esittelijä Salafrankalle ja sitten annan puheenvuoron edustaja Fleckensteinille, joka on toinen esittelijä. Olkaa hyvä. Frau Präsidentin. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Ensin edustaja Salafrankka, suurkiitokset ystävällisistä sanoista. Olette kaikessa oikeassa, mitä minusta sanoitte, mutta sanoisin teistä samaa Yhteistyö sujui hienosti ja ennen kaikkea tämä tulos on nyt kohdallaan. IPA 3 on väline, johon saadaan 15 miljardia euroa. Ei se hoitele mitä tahansa naapurissuhteita, vaan kyse on tulevista Euroopan unionin jäsenvaltioista. Kuudesta Länsi-Balkanin maasta nimittäin. Viime viikonloppuna oli mahdollisuus muistella Jugoslavian alueen tapahtumia. Tärkein eu laajentumispolitiikan toimi Länsi-Balkanissakin olkoon rauhan edistäminen. IPA kolmen välineellä halutaan tukea tätä tavoitetta. Hyvät naapuruussuhteet yhteistyö, verkottuminen näiden maiden kesken ja monen etnisen ryhmän kesken ovat tässä mietinnössä tärkeitä aiheita. Euroopan unioni on suurin lahjoittaja tällä alueella, mutta yllättävä prosenttiosuus ihmisistä paikan päällä eivät ole siitä tietoisia, mutta näiden ihmisten pitäisi kyllä tietää, kuka on heidän suurin tukijansa. Ilmeisesti meidän pitäisi puhua kuuluvammalla äänellä selkeästi, jotta meidät tunnustetaan. Kiina, Venäjä, Turkki, Arabian maat ovat jo pitkään olleet mukana investoinneissa. Mutta investoinnit eivät aina ole ihan niin kestäviä tavoitteiltaan kuin meidän investointimme. Meidän pitää siis mainostaa hyvää työtämme jatkuvasti. Tilastotiedoista luemme, että talous kasvaa näissä maissa, jotka ovat tulevia ehdokasmaita, mutta emme näe paljon elinolojen parantumista. Kasvu ei oikein muutu uusiksi työpaikoiksi. Siksi monet ihmiset Länsi-Balkanilla eivät näe muuta mahdollisuutta kuin siirtolaisuuden. Siksi meillä oli erityisen tärkeää se, että tämä väline ei ole ainoastaan pääkaupungeissa, keskushallinnossa apuna, vaan pitää auttaa myös alueita. Siinä pitäisi olla tärkeää, mikä puolue sattuu olemaan enemmistössä milläkin hetkellä. Ihmisten elinoloja on parannettava. Demokratian ja hyvinvoinnin on kuljettava käsi kädessä – Toimielinten rakentaminen, demokratia ja oikeusvaltion periaatteet, tässä keskeisimmät tavoitteet myös meidän välinemme osalta. Se, että oikeusvaltio toimii, ei ole mikään lahja Junckerille, Tuskille tai komission ja sen Haanille, vaan mikrotasolla tämän kunnioittamisen on toimittava. Tämä on velvoite, joka koskee sekä valtiota että kansalaisia – ilman, että huolehditaan oikeusvaltion periaatteista. EUn oikeuttakaan ei voida tulevaisuudessa kunnon täytäntöönpanna. EU menettää kuitenkin uskottavuuttaan, jos EU vaatii ehdokasmailta tällaista sääntöjen kunnioittamista, mutta jotkut jäsenvaltiot eivät enää kunnioiteta näitä, kunnioita näitä periaatteita. Meidän pitäisi olla hyvänä esimerkkinä esimerkkinä tässäkin yhteydessä. Hyvät kollegat, tämä on mielestäni hyvä mietintö. Kiitos oikein paljon yhteisesittelijälle ja varjoesittelijälle. Varmasti huomenna saadaan laija enemmistö tukemaan seuraavaa askelta ja näin tuetaan myös Länsi-Balkanin ystäviä. Kiitos. Kiitokset kollega Fleckenstein. Ja nyt sitten annan puheenvuoron komissiolle eli komissaari Haan. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos, puhemies. Hyvät edustajat, aivan ensiksi haluaisin onnitella teitä erityisesti esittelyitä tästä erinomaisesta työstä. Jos ajatellaan neuvostojen parlamentin kantoja, niin on hienoa, että tässä on paljon yhtenäisyyksiä myös, mitä tulee temaattiseen ohjelmointiin. Tämä uusi ehdotus liittymistä valmisteluksi tukivälineeksi on 14,5 miljardin investointi Euroopan eh, turvallisuuteen ja vakauteen. Näin pystytään kumppaneita auttamaan, uudistamaan eh, talouksiaan ja julkista hallintoa saadaan EU-standardit käyttöön kuluttajien ja ympäristön suojaksi. Kaikki tämä hyödyttää kuluttajia ja yrityksiä näissä maissa ja myös unionissa jotta sitä saadaan strategisempi, niin siinä on temaattisia painopistealueita, enenkään maakohtaista painotusta ja sille annetaan myös lähtökohta, jossa tutkitaan toteuttamista. Ja on oleellista, että voidaan ennakoida rahoitusta. Tämä on hallitukselle tärkeää, jotta tiedetään, kuinka paljon yhteisrahoitusta on. Ja on myös tärkeää meidän kannaltamme ohjata ja tukea niitä kumppaneita, jotka todellakin sitoutuvat ja toimivat sitoumusten mukaisesti. Läheinen kumppanuus Euroopan parlamentin kanssa on tavoitteemme. Meidän pitäisi pyrkiä huomioimaan tietysti perustamissopimusten instituutioiden välinen tasapaino. Tämä on tärkeä seikka, joka pitää ottaa esille vuoropuolussa, joka olisi tärkeää käydä mahdollisimman nopeasti. Ja yksi seikka, jonka haluan mainita, on komission ja ulkosuhdepalvelun välinen yhtenäisyys tarvitaan laajentumisen ja ulkosuhdepolitiikan välille yhtenäisyyttä, mutta se mitä tässä ehdotetaan tarkoittaisi sitä, että ei huomioida nykyistä instituutioista puitteistoa laajentumisessa. Eh, tarkoitus on viedä ulospäin sisäistä politiikkaa. Kun esitätte esimerkiksi horisontaalista johtoryhmää, niin me katsomme, että tämä olisi ikään kuin päällekkäisyyttä sellaisen kanssa, mitä akista jo löytyy. Ja sitten olette päättänyt poistaa erään viiteen, viitteen täältä, vaikka pitäisi muistaa, että tarkoituksena on saada aikaiseksi yksi yhtenäinen sääntökirja. Tämä on tärkeää, koska näin virtaviivestetään komission menettelyitä ja pystytään olemaan johdonmukaisempia ulkoisten kumppaneiden suuntaan. Ja näin meillä on vähemmän eh, hallinnollista taakkaa, eli tarkoituksena ne ei varmasti ole digin osalta eh, vaikeuttaa toimintaa, mutta näiden osalta on siis erilaiset neuvottelut, eikä voida varmistaa, että tässä tulisi lopulta samat säännöt. Kiitos vielä. Kiitos. Ja nyt sitten eh, voin antaa puheenvuoron kansainvälisen kaupan valiokunnan laatijalle edustaja eh, David Borelli, olkaa hyvä. Ah, hän ei ole täällä, jolloin siirrymme sitten budjettivaliokunnan eh, laatijan puheenvuoroon. Hän on Ivana Maletic. Onko hän paikalla? Edustaja Maletic, olkaa hyvä. arvoisa puhemies komission jäsen. Komission jäsen, te puheessanne puhuitte alueista, joilla IPA on kaikkein tärkein. Nythän meillä on uusia haasteita, ei pelkästään jäsenvaltioissa, vaan myöskin ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa. Energiatehokkuus, maahanmuutto, ilmastonmuutos. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on riittävästi rahoitusta budjetista näihin uusiin haasteisiin. Te puhuitte myöskin siitä, kuinka tärkeä strateginen suunnittelu on sitä tulee vahvistaa, mutta täysin samaa mieltä en ole siitä, miten varoja jaetaan näiden alakohtaisten prioriteettisten eikä jäsenvaltioiden mukaan. Meillä pitää olla indikatiivisia summia ehdokasmaille ja mahdollisille ehdokasmaille, jotka hyödyntävät näitä IPA-varoja, koska valtioissa, joissa ei ole riittävästi ehdotettu hankkeita, eikä ole riittävästi kapasiteettia, niin meidän täytyy vahvistaa teknistä avunantoa ja hallinnollisesti meidän täytyy vahvistaa edustustoja, jotta näistä maista tulee sellaisia, että ne pystyvät hyödyntämään kaikkia näitä varoja. Kiitos. Kiitokset eh, edustaja Maletic. Ja sitten aluekehitysvaliokunnan nimissä puhuu edustaja Joachim Zeller. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Kollegen. Kiitos paljon, hyvät kollegat. Tämä politiikka on hyvin tärkeä. Monet jäsenet ovat tulleet jäsenyysprosessin kautta mukaan. Tulevaisuudessa tarvitaan sit liittymistä valmistelevaa tukivälinettä, koska nämä kansalaiset näkevät tulevaisuutensa EU-ssa. Mutta liittymisprosessi kehittyy hyvin hitaasti näissä maissa – tai Turkissa esimerkiksi on otettu takapakkia, eikä siksi, että keskitytään liikaa hallituksiin. Länsi-Balkanin osalta, kansalaisten osalta, EU-tuki on saatava hankkeisiin, joka lähtee alhaalta ylös. Kesiopolitiikka, makroalueyhteistyö jäsenvaltioiden ja aluepaikallistason kanssa näissä ehdokasvaltioissa – tekisi näkyvämmäksi sen, mitä EU voi tehdä kansalaisten eteen. Usein kansalaiset eivät tätä näe, kuten edustaja Fleckenstein sanoi. Siksi nyt olisi monia mahdollisuuksia edistää yhteistyötä, myös esimerkiksi välinettä laajentamalla. Toivottavasti sitä käytetään. Kiitos. Kiitokset kollegat Seller. Ja sitten kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan nimissä edustaja Budil Valero, olkaa hyvä. Fru talman. Kiitos puhemies. Kun nyt hyväksymme uuden IPA kolmen välineen, on tärkeää, ettei toisteta aikaisempia ongelmia. Suurilta osin näitä varoja käytetään oikein, mutta joskus toimitaan harmaalla alueella, kuten Turkissa, kun ostettiin välineitä, jotta voidaan estää maahantulijat. Ja vaikka kyse ei ollut aseellisista toimista, on kyllä merkittävää, että IPA-välinettä pitäisi käyttää juuri lähentymisprosessissa ja siksi ei pitäisi ostaa esimerkiksi panssariajaneuvoja maassa, kuten Turkissa, jolla on aina kiistaa, kansala- kiistaa kansalaisten ja naapureiden kanssa. IPAn kautta pitäisi tukea oikeusvaltion pariaatteita demokratiaa, uudistaa julkista hallintoa, huolehtia ihmisoikeuksista, myös vähemmistöjen oikeuksista, tasa-arvoista, työntekijöiden oikeudesta ja syrjimättömyydestä. Lisäksi olisi voitava perua IPA rahat niiltä, jotka eivät noudata sääntöjä. Sen sijaan voitaisiin tukea kansalaisjärjestöjä ja muita, jotka edistävät kansalaisvapauksia. Eli ehdollisuus olisi tärkeää, samoin kuin parempi valvonta. Kiitos kiitokset edustaja ja sitten siirrymme ryhmien puhujiin ensimmäiseksi epp ryhmän nimissä edustaja Christian Preda olkaa hyvä. Merci président pour... Euh, Kiitoksia puhemies siitä, että jatkamme tätä keskustelua. IPassa nyt onneksi ei ole haluttu laittaa kaikkea samaan välineeseen. Ja ystäväni Panseri on kampanjoinut sen puolesta, että IPAkin otettaisiin mukaan tähän suuren välineeseen. No onneksi näin ei ole käynyt ja kollegamme Salafranca ja Fleckenstein ovat tehneet erinomaista työtä tärkeän asian parissa. Valmist- liittymistä valmisteleva väline on tärkeä, kun ajatellaan Länsi-Balkanin tilannetta erityisesti. Rahoituksella pitää edistää kehitystä avainaloilla – ja tuen sitä, että meidän pitää vahvistaa myöskin rahoitusavun ehtoja. Ja suurin ero nyt kun ajatellaan tätä liittyy siihen, että annetaan enemmän vastuuta vastaanottava, vastaanottaville maille. Ja haluaisin kiittää esittelyitä siitä, että he ovat ottaneet huomioon tarkistukseni ensinnäkin se, että kansalaisyhteiskunta otetaan mukaan ja toisaalta tuetaan sitten maita, joissa lapsia pitäisi saada pois laitoksista. Kiitos. Edustaja Preda. Sitten SND-ryhmän nimissä puhuu edustaja Tonino Pitsula. Olkaa hyvä. Voilà. IPA treba predstavljati... Kiitos. IPA rahoituksen pitäisi olla Länsi-Balkanin alueen kautta rahoitus EUn pitkän aikavälin tulevaisuuteen. Tämä on kuitenkin epävarmaa, koska on konfliktia EUssa ja tulevat vaalit myös. Jos päästään näistä haasteista, niin länsi valkanin maat tarvitsevat mahdollisuuden täyttää nämä kriteerit ja päästä lähemmäksi jäsenyyttä. Jotkut, kuten Montenegro, ovat päässeet eteenpäin ja myös ehkä Albania. IPAN pitää olla erillinen väline jatkossakin ja siihen tarvitaan selkeitä varoja, jotta voidaan edistää kasvua ja kehitystä ja voidaan varmistaa, että ihmisoikeudet ja perusoikeudet toteutuvat. Tarvitaan myös kapasiteetin rakentamista ja parhaiden käytänteiden vaihtoa käyttäjien jäsenvaltioiden välillä. Näin edistetään naapurussuhteita. On harmi, että regi-valiokunnan kaikkia ehdotuksia ei hyväksytty. Kuitenkin olisin onnitella esittää esittelijöitä. Kiitokset edustaja Pitsula. Ja sitten seuraavaksi ECR-ryhmän nimissä edustaja Demesmaker, olkaa hyvä. Me olemme täällä jo usein kannustaneet komissiota puuttumaan siihen tapaan, jolla Euroopan unioni antaa Turkille tukea. Meidän euromme eivät ole Turkin demokratiaa vahvistaneet. Tätä mieltä olen. On käynyt päinvastoin. Se, että IPA kolmannessa halutaan tutkia puolivälissä arviointia ja ehtoja, ei varmaankaan vaikuta kovasti Meera Erdoganin autokraattisen järjestelmään. Tämä voin todeta jo nyt. Ainoa asia, jonka voimme oppia viime vuosilta, on sen, ettei pitäisi aina painottaa mahdollista Euroopan unionin laajentumista, vaan pitäisi puhua hyvistä naapuruussuhteista – Jäsenyyttä valmisteleva väline ei tässä ole hyvä asia. IPA-prioriteettien tukeminen, kuten oikeusvaltion tukeminen, perusoikeuksien, hyvän hallinnon tukeminen, on mahdollista myös globaalin rahoitusrakenteen kautta Euroopan unionissa. Kiitos. Kiitos edustaja Demesmaker. Ja sitten ALDE-ryhmän nimissä antaisin puheenvuoron edustaja Ilkan Kytsyukille. Olkaa hyvä Uh, Kiitoksia, puhemies, komission kollegat. Vuodesta 2007 liittymistä yltävä väline on ollut tärkein rahoitusväline, jolla on tuettu uudistuksia jäsenmaissa, kuten länsi balkanimaissa ja Turkissa. Kun ajatellaan IPA 2 välineestä, niin se on keskittynyt näihin maastrategioihin, joissa on erityisiä suunnitelmia kullekin edunsaajille seitsemän vuoden aikana. Pidän hyvänä komission ehdotusta IPA kolmosvälineestä seuraavalle kaudelle. Vuosien varrella IPA on ollut hyvin menestyksekäs ja tehokas väline, kun ajatellaan suhteita EUn ja ehdokasmaiden välillä. Siksi tuen IPA kolmosta, jolla keskitytään perusoikeuksiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja maahanmuuttoon – EUn politiikka, sosiaalitaloudellinen kehitys, hyvät naapurussuhteet ja kasvu. IPA kolmonen pitää toteuttaa ottaen huomioon Länsi-Balkanin strategian prioriteetit